komission jäsen Piibalks. Keskustelu on päättynyt. Myös tämä äänestys on huomenna kello 18. Hyvät naiset herrat, seuraavana esitysistan kohtana eh, Bachin mietintö illan eh, eh, kohokohta matkustajien oikeudet Euroopan unionissa. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen arvoisat äh, kollegat. Liikkuvuus on yksi modernin yhteiskuntamme tukipilareita ja liikkuvuus ja matkustajien määrä kaikilla, matkustus, kaikissa matkustusmuodoissa on kasvanut. EU on jo kymmenen vuoden aikana huomannut, miten tärkeää on, että on yhtäläiset oikeudet matkustajille. Nyt meillä on kuitenkin ollut kuusi erilaista asetusta aiheesta, mutta kokemukset viime vuosina osoittavat selvästi, että olemassa olevat asetukset ovat epäselviä ja niissä on porsaan reikiä osittain tai osittaisen toimeenpanon kautta ja myös ovat johtaneet usein oikeusjuttuihin kiistatilanteissa. Sen vuoksi pidämme hyvänä sitä, että komissio aikoo sopeuttaa näitä lakeja ja niin, että voidaan parantaa kaikkien matkustajien tilannetta. Ja tämä esimerkiksi johtaa siihen, että vahvistetaan riippumattomia kansallisia täytäntöönpanoelimiä muutoksenhakutahoina. Ja erittäin tärkeää on se, että saamme yhteisen asetuksen kaikille Äh, matkustusmuodoille. Äh, ja tämä on mielestäni hyvä pyrkimys, se, että voimme parantaa intermodaalisuutta ja estää epäreilua kilpailua. Ja tästä lähtökohdasta vetoankin mietinnössäni sen puolesta, että meillä olisi tällainen yhteinen tavallaan oikeuksien nippu, joka koskee kaikkia eri matkustusvälineitä, kuitenkaan unohtamatta matkustuskeinojen eroavaisuuksia. Tässä täytyy myös huomioida suhteellisuus ja kohtuullisuus. Ja sen vuoksi vaadimmekin komissiolta, että se ryhtyisi jo tänään työstämään tällaisia suuntaviivoja, että voitaisiin varmistaa, että olemassa olevat oikeudet, ähm, syrjintäkielto, tarkat äh, ohjeet, kaikille saatavissa oleva informaatio ja että annetaan äh, tukea ongelmien syttyessä, että näitä mitään ei heikennetä. Ottaisin esiin mietinnöstä muutamia tärkeimpiä asioista. Informaatiosta ja avoimuudesta, tiedotuksesta ja avoimuudesta sanotaan, että sen tulee olla ymmärrettävää ja selkeää. Ja sen lisäksi haluaisin, että olisi enemmän äh, tällaisia infopisteitä ja opastuspalveluita. Ja sen lisäksi pitäisi olla selkeät äh, säännöt, jotka estäisivät epäoikeudenmukaiset käytänteet mitä tulee oikeuksien toimeenpanoon, siinä kansalliset muutoksenhakuelimet ovat hyvin tärkeitä. Sen vuoksi minusta me tarvitsemme eurooppalaista tietopankkia sekä eurooppalaisen tason verkostoa, koska sitä kautta tästä, tämä työ olisi tehokkaampaa. Ja tässä meillä voisi olla jonkinnäköinen tällainen sähköinen, äh, sähköinen muutoksenhakupiste. Ja sitten täytyy myös huomioida erityis poikkeukselliset olosuhteet, eh, koska tällä hetkellä ne on usein viety oikeuteen. Sen vuoksi tarvitsemme tähän myös selkeämmät säännöt. Myös erityisen tärkeää on huomioida vammaiset ihmiset ja ihmiset, joiden liikkuvuus on rajallista. Heidät täytyy erityisesti huomioida intermodaalisella tavalla. Ja sitten lopulla, lopuksi talouskriisin vuoksi lentoyhtiöillä on ollut maksuvaikeuksia ja sen vuoksi me haluammekin tähän ihan selkeitä sääntöjä komission puolelta. Lopuksi haluaisin myös viitata intermodaalisuuden kasvuun. Me tarvitsemme tällaisen peruspalvelutason kaikille liikkeenharjoittajille, samoin kuin me tarvitsemme Äh, myös äh, yhtäläiset oikeudet kaikille yrityksille ja intermodaalisuus on erittäin tärkeää. Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän osallisuudestaansa tähän työhön. He ovat tukeneet äh, minua tämän mietinnön laatimisessa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Wir kommen zum Catch the Eye-Verfahren. Nyt sitten Catch the Eye-menettely, kollega Basescu salut i eu consolidarea i îmbunătăirea drepturilor. Puhemies, aivan ensiksi haluaisin tervehtiä sitä seikkaa, että matkustajien oikeuksia ollaan parantamassa. Tämä pitää asettaa etusijalle ja tämän pitää olla myös kattavaa ja samanlaista kaikkialle, jotta ei tulisi epätietoisuutta. Matkustajille on annettava jatkuvasti tietoa heidän oikeuksistaan. Tiedot, jotka heille annetaan, niiden on oltava selviä, yksinkertaisia ja helposti saatavilla olevia. Tarvitaan myös lisää avoimuutta liittyen kaikkiin tarjottuihin palveluihin, jotta voitaisiin eh, epäreilusta kilpailusta päästä eroon. Haluan korostaa sitä, että kaikilla kuluttajilla on oikeus korkean suojan tasoon kansallisten valvontaelinten on pantava täytäntöön nämä toimet, jos kaikilla aloilla suojataan matkustajia. Tämä parantaa myös yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Kiitos. Dank, Frau Basescu. Es folgt Herr Sitten kollega Ferreira. Obrigado, Presidente. O debate sobre os... Kiitoksia, puhemies. Keskustelu matkustajien oikeuksista kaikissa liikennevälineissä on hyvin tärkeä. Tässä oli hyvin myönteisiä asioita liittyen matkustajien oikeuksiin ja myöskin äm, liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksiin, mutta tässä on kuitenkin yksi puute, jota ei ole koko mietinnössä, äm, julkisten palvelujen maininta. Tässä käsitellään matkustajien oikeuksia, mutta kaikkein tärkein asiahan tässä olisi se, että meillä olisi hyvin toimiva ähm, julkinen liikennejärjestelmä. Euroopan unionihan tukee tätä ja IMF minun maassani julkisen liikenteen parantamista. Tämä liittyy myöskin siihen, että Me olemme tehneet kaikenlaisia toimia, jotka vain vähentävät palveluja. Me emme voi puhua matkustajien oikeuksista, ellei me puhu näistä asioista. Kiitos kollega Ferreira ja sitten kollega Banki. Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella kollega Pahja, joka tämän asian on esitellyt. Voitaisiin yhtyä siihen, että meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että avoimuus vallitsisi kuluttajien suhteen ja myös on pyrittävä siihen, että kansalliset menettelyt olisi saatettava yhdensuuntaisiksi. Meillä voisi olla tällainen tietopankki, johon otettaisiin kansallisten tietopankkien tiedot, joita voitaisiin näisten yleistää. Ja sitten on vielä matkailu, joka on tärkeä seikka. Meidän on huomioitava yleisen palvelun rinnalla se, että matkailu on tärkeä elinkeino ja sitä varten on tärkeää, että matkustajien oikeudet ja tarjotut palvelut ovat avoimia ja ymmärtäviä. Ah, kollegi Banki. Kiitos kollega Banki. Ja edustaja Tikau, viimeinen KCTI-menettelyssä. Kiitos puhemies. Tässä on kysymys mm, matkustajien oikeuksista kaikille matkustusmuodoille ja minä todellakin kehotankin komissiota jatkamaan tätä työtä vuoteen 2014 ja myös tätä hänen komission kampanjaa, koska tässä on kysymys se, että kansalliset viranomaiset ja kuluttajansuojajärjestöt osallistuvat. Mitä tulee sitten liikuntaesteisten ihmisten ongelmiin, samoin kuin muut vammaiset, niin heidän täytyy saada erityishuomiota ja me suosittelemme, että olisi tällaisia tiedotuspisteitä ja yhteyspaikkoja niin, että myös sähköisesti olisi mahdollista saada informaatiota. Ei tulisi olla mitään lausekkeita, jotka sisältävät, että väärällä tavalla voisi hyödyntää näitä oikeuksia. Me kehotamme komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, jotka merkitsevät sitä, että voimme suojella matkustajia. Kiitos. Annan herra Paskalle vielä viimeisen sanan. Za vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcel by som podporiť túto iniciatívu na zlepšenie. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tukea tätä aloitetta että lainsäädäntöä laajennettaisiin. Tämä olisi erittäin hyvä asia liikennesektorille. Me emme voi käsitellä asioita vain sektori kerrallaan, sillä eri liikennemuodot ovat toisiinsa liittyvä. Meidän tulisi tarkastella asioita näin. Meidän tulisi ajatella asioita matkustajan näkökulmasta. Jos yksi liikennemuoto pet- että matkustajien pitäisi pystyä käyttämään uudelleen reitetystä toista eri matkustusmuotoa. Vakiolinjojen tulisi vastata siitä, että matkustaja pääsee paikasta A paikkaan B sääntöjen mukaisesti, ellei liikennöitsijä ole kyvykästä takaamaan, hän tulisi korvata, se, antaa korvauksia, sillä matkustajilla on oikeudet. Kiitos kollega Paska. Keskustelu on päättynyt ja annan puheenvuoron komission jäsen Piibalksi. Like Puhemies, arvon jäsenet, haluaisin kiittää esittelijää George Bachia, samoin kuin TRAN-valiokunnan jäseniä heidän työstään, jota he ovat tehneet viedessään matkustajien oikeuksia eteenpäin. Rakentava keskustelu on jatkunut sen jälkeen, kun komissio esitti oman visionsa johdonmukaisemmasta ja tehokkaammasta matkustajien oikeuksien käytöstä kaikissa matkustusmuodoissa. Haluaisin tehdä muutaman erityisen kommentin tästä mietinnöstä. Komissio on samaa mieltä siitä tavoitteesta, että vahvistettaisiin nykyiset puitteet eh, yhteen eh, tällaiseen eh, intermodaaliseen järjestelmään keskipitkällä aikavälillä. Ja että bussi ja meriliikenne asetus tulee astua vasta myöhemmin voimaan. Sen vuoksi, että nämä eri matkustusmuodot ovat hyvin tärkeitä ja matkustajien oikeuksien yhdistäminen tulee olemaan progressiivinen prosessi. Komissio on samaa mieltä siitä, että luotaisin tällainen EUn laajuinen tällainen muutoksenhakupiste. Sellainen on jo olemassa lentoliikenteessä. Ja komissio aikoo kehitellä vastaavia lomakkeita muille matkustusmuodoille huomioiden niiden erityispiirteet. Komissio on myös tietoinen, mikä vaikutus lentoyhtiöiden maksukyvyttömyystapauksilla on. Spannerin ja Malevin hiljattaiset kaatumiset osoittivat tämän. Ja kun oltiin aktiivisia, annet, kerättiin informaatiota ja annettiin tukea muille lentoyhtiöille, niin kyettiin kohtuullisella hinnalla pelastamaan nämä ihmiset. Mutta konkurssit vaikuttavat moneen. Oli mikä oli, me tarvitsemme ratkaisuja sille, että matkustajat eivät jää rannalle ja että ratkaisu löytyy nopeasti. Vuoteen 2012 mennessä meidän tulisi löytää ratkaisuja, mutta ne eivät välttämättä tule olemaan lainsäädännöllisiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ne toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti. Lopuksi, mitä tulee hintojen avoimuuteen lentoliikenteessä on otettu esiin monessa lainsäädännössä, nimenomaan äh, lentopalveluasetuksessa. Muistuttaisin jäseniä, että tämä lainsäädäntö on sitä tarkistetaan tällä hetkellä, että voimme katsoa, onko se sovelias alkuperäiseen tarkoituksensa ja pitäisikö sitä tarkistaa. Komissio informoi Euroopan parlamenttia tuloksista, kunhan ne saadaan. Euroopan parlamentin työt matkustajaoikeuksien alalla on hyvä tuki ja ohje komissiolle, varsinkin ajatellen tulevaa asetuksen tarkistamista liittyen nimenomaan lentomatkustajien oikeuksiin. Kiitos. Kiitos komission jäsen Piebalgs. Keskustelu on päättynyt. Myös tämä äänestys on huomenna kello 18. Olemme päässeet esityslistan loppuun. Muistuttaisin, että huomenna aloitamme 23. lokakuuta epätavalliseen aikaan. Aloitamme nimittäin 8.13-14.30, sitten ihan